Päivänä meillä on keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Ensimmäinen keskustelu koskee Nicaraguaa. Äh, ensin päätöslauselman laatijat Boguslav Sonik. Kiitoksia, hyvä puhemies. Herra Ortegan nykyisen presidentin politiikka osoittaa että siellähän toimitaan vähän niin kuin kommunistisissa valtioissa. Kun valtaan pääsee, niin vallasta ei ketään oikein saa kammettua pois. Vuonna 2006 herra Ortega valittiin presidentiksi. Sandinistit pääsevät takaisin valtaan. Ja välittömästi herra Ortega turvautui uhkailuun ja vainoon hmm, toimiin, jotka hän tuntee valitettavan hyvin. Hän hyödynsi salaisen poliisin palveluita aivan niin kuin Kuuvassakin ja Euroopan parlamentin huomion haluaisin kiinnittää nyt siihen, että opposition aktivisteja on häiritty ja median toimijoita ja ihmisoikeustaistelijoita on heitetty vankiloihin. Amnesty International on julkaissut kertomuksen ihmisoikeusloukkauksista. Herra Ortega haluaa nyt muuttaa perustuslakia sillä tavalla, että hänet voidaan valita toiselle kaudelle. Ja hyvin ennalta arvattavahan on, että herra Ortega tulee pysymään vallassa aivan viimeiseen asti. Ja tämähän on vain ensimmäinen kausi hänelle. Herra Ortegan äh, ihan henkilön, hän on aina ollut herra Castro, joka toimi juuri tällä tavalla. Meidän pitäisi äh, tarkastella uudelleen yhteistyösopimuksia Nicaraguan kanssa, koska näihin sopimukseen kuuluu ihmisoikeuslauseke, emmekä halua, että ne ovat pelkkää sanahelinä. Kiitoksia. Edustaja Bielan. ostatnią sobotę dziesiątki tysięcy e, obywateli... Puhemies, lauantaina tuhannet ihmiset Nicaraguassa protestoivat kaduilla presidentti Ortegan politiikkaa vastaan, koska maa on tiellä kohti diktatuuria. Korkein oikeus hiljattain teki päätöksen, että herra Ortega voi asettautua uudestaan ehdokkaaksi presidentin vaaleissa. Tämä on todellakin järkyttävää ja varsinainen skandaali. On todellakin mielenkiintoista, miten tämä päätös tehtiin, koska herra Ortegalla ei ole mitään ehdotonta enemmistöä parlamentissa, joten itse asiassa hän oli turvautunut rikkomaan perustuslakia. Jos herra Ortega asettautuu uudestaan ehdokkaaksi, silloin on oikeudenmukaista sanoa, että Nicaraguasta tulee täysimittainen diktatuurivaltio, kun sanoimme jälleen neuvotteluissa Nicaraguan kanssa, että tämän, niin meidän pitää tästä uudestaan varoittaa. Meidän pitää käyttää kaikkia käytössä olevia keinoja niin, että herra Ortega, e- e- Ortega sitä toimesta näin. Van van Balen. Thank you, Mr. President. Uh, thank for... Kiitoksia puhemies. Kiitän tukea, jonka sain valtuuskunnalle Managuan ja me menimme sinne puhumaan perustuslaista, vaaleista, vaalikampanjasta, ihmisoikeuksista, kansalaisvapauksista. Meidät, meitä uhattiin, että meidät Äh, karkotetaan maasta. Sanottiin, että olemme äh, persona non grata ja että haluamme vallankumousta, mutta lisäksi siellä kirottiin maani ja äh, siellä sorrettiin e, omaa kansaa. Ja mielestäni Euroopan unionin pitäisi valvoa sitä, mitä tapahtuu Nicaraguassa, lähettää sinne vaalitarkkailijoita ja tukea demokraattista oppositiota. Toivon myös, että lopuksi olemme objektiivisia äh, Honduraksen vaaleista. Katsotaan, ovatko Honduraksen vaalit sunnuntaina oikeudenmukaisesti vapaat äh, ja tehdään päätös sitten. Ehkä jos hyväksymme vaalien tuloksen, niin perustuslaillinen kriisi siellä ratkeaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Van Baalen. Nyt äh, puhujat poliittisista ryhmistä. Edustaja Kelam EPP-ryhmästä. Kiitoksia puhemies Tämän päivän latinalaisessa Amerikassa on hälyttävä suuntaus öö, lähteä kohti populistista politiikkaa ja laajentaa istuvan presidentin palikauden pituutta. Tämähän oli Hitlerinkin tie valtaan. Puhe, presidenttiys laajennetuin valtuuksin ei ole halunnut millään tavalla alamaistensa elinoloja parantaa. Kuuba on ilmiselvä esimerkki siitä, millä tavalla vuosikymmenten ajan tavallisten ihmisten elämää on säännelty. Nicaraguassa on nähty kammottava esimerkki siitä, että tällaiset johtajat eivät muutu. He ö, ottavat vallan vain hyödyntäkseen sitä taas ja aina uudelleen väärin. Meidän täytyy tuomita vahvasti Nicaraguan perustuslain loukkaukset ja linkittää, yhdistää tämä asia paljon laajempaan Nicaraguan kehitysapuvarojen valvontaan. Amerikan valtioiden järjestö on reagoinut ja sen täytyy reagoida vielä vahvemmin siihen, että yksi se jäsenvaltioista näin selvästi loukkaa perustuslakia. Kiitoksia edustaja Veronikti Kaiser. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen, että herra Baalen on turvallisesti palannut Eurooppaan eikä häntä karkoitettu ennen kuin hän oli jo lentokoneessa, joten hiukan vakavammassa hengessä ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että en hyväksy tätä peliä. Ja kun EPP epäsi Ugandan käsittelyn kiireellisenä asiana, joka on laatinut lakeja homoseksuaalien vastaan, kun evättiin Iran päätöslauselma, kun oli kyseessä telotuksessa siellä. Nyt sitten meidät halutaan tähän samaan peliin Ortegan puolesta vastaan ajatella näitä mielenosoituksia, joita se tapahtuu, mutta ei käy. Minä en hyväksy, että kiireelliset kysymykset täällä, joita aidosti laaditaan, että autettaisiin ihmisiä tai asioita, jotka ovat suurissa vaikeuksissa, niin tässä käytetään sitten tätä puoluepoliittiseen peliin ja näin minun ryhmäni on päättänyt ei vain olla allekirjoittamatta tätä päätöslauselmaa, mutta emme myös äänestä sen puolesta. Emmekä hyväksy että tämä on häpeäksi Euroopan parlamentille. Merci beaucoup, Madame de Kaiser. Kiitoksia, edustaja de Kaiser. Seuraavaksi edustaja Romeva Rueda. Ihan saman linjan mukaisesti. Ei ole pelkästään surullista, vaan aivan virheellisesti, että näin tärkeässä täysistunnossa kiireellisiä asioita käsiteltävänä Tämä manipuloidaan tällä tavalla. Tämän vuoksi olen yllättävä, eh, yllättynyt siitä, että ensinnäkin tänään käsittelyssä on Nicaragua aiheena ja toisena kertoina, kun olisi pitänyt käsitellä paljon vakavampiakin aiheita, näin ole toimittu. Meillä oli muitakin asioita esityslistalla, mutta ne ovat tippuneet siltä nimenomaan sen takia, että on otettu mukaan tämä, jota ei olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Meidän olisi pitänyt puhua esimerkiksi Länsi-Saharasta tai niistä henkilöistä, kuten Aminata Hauda, jotka tällä hetkellä kärsivät kaikista perustavanlaatuisimpien oikeuksien loukkauksista. Tai meidän olisi pitänyt puhua esimerkiksi Marokon miehetetyistä alueista, siellä elävistä ihmisistä tai pakolaisleirillä olevista ihmisistä. Näihin meidän olisi pitänyt antaa selvä kanta. Kaikista tästä olisi voitu keskustella tänään, mutta ei, ei tehty näin, koska EPP vaati meitä keskustelemaan asiasta, jonka, josta ei olisi pitänyt edes keskustella kiireellisiä asioita käsiteltäessä. Yes. To byl Kiitoksia. Edustaja vai Rueda, nyt vihreästä. Hän oli vihreästä ryhmästä ja seuraavaksi GUE ryhmästä Edustaja Ilta Figerei. Herra puhemies, Tämä on todella valitettava keskustelu vääränlaisesta kiireellisestä asiasta. Kiireellistä olisi pitänyt keskustella marraskuun alun tapahtumista El Salvadorista, jolloin yli 200 ihmistä kuoli ja perusrakenteita tuhoutui luonnonkatastrofissa, samoin kuin terveydenhoitopaikkoja. Ja olisi voitu myös keskustella täällä erityisvarojen käytöstä, Euroopan unionin hätäavusta tällaista hätätilannetta ja jälleenrakennusta varten, niin että olisi voitu tukea El Salvadorin väestöä. Olisi ollut myös kiireellistä keskustella esimerkiksi Hondurasin sotilaista tilanteesta. Kiireellistä olisi ollut vaatia Eh, Länsi-Saharan väestön perusoikeuksien kunnioittamista, mutta mikään näistä ei ollut mahdollista ottaa käsittelyyn, koska Euroopan kansanpuolue vaati toisin. Aivan niin kuin kollegatkin tuossa jo sanoivat, me emme aja tehdä yhteistyötä tämän eh, turhan kirjallisen asian osalta, joka on todella häpeäksi koko Euroopan parlamentille. Ja. Kiitoksia edustaja Kluutan. Eh, kiitoksia puhemies. Minä haluaisin yhtyä edeltäviin puhujiin. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että Kolumbian presidentti myöskin yrittää pidentää vaalikauttaan Kolumbian lainsäädännön vastaisesti. Tämäkin pitäisi ottaa esille. Erityisesti haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että FDP, läheinen säätiö, Friedrich Naumann säätiö, oli mukana äh, vallankaappauksessa Honduraksessa, ainakin äh, Saksassa tästä käytiin keskustelua äh, säätiön stipendiaatit julkisissa kirjeissä ottivat etäisyyttä tämän säätiön toimintaan. Herra van Baalen on kansainvälisten liberaalien puheenjohtaja ja Fridi Nauman säätiön nettisivuilla voi lukea, että hän puhui vallankaappauksen mahdollisuudesta se, että tällainen äh, tapauksessa Nicaragua äh, hyödyntää mahdollisuutta äh, karkoittaa tällainen poliitikko ei ole mitenkään outoa. Näin tehtäisiin varmaan meilläkin. Ne Etelä-Amerikan valtiot, jotka yrittävät tehdä sosialismia politiikkaa, niin haluaisin tässä vain sanoa muille, että tätä me emme voi tukea näin. Kiitoksia. Nyt meillä on menettelymän puhujalista ja sääntöjen mukaan meillä on kaksi minuuttia aikaa. Minä teen pienen kompromissin, koska meillä on paljon puhujia, joten annan puheenvuoron yhdelle puhujalle jokaisesta poliittisesta ryhmästä ja aloitamme herra Kasuliidiksella. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minä en ymmärrä kollegojeni, arvon kollegojeni reaktiota oikealta puoleltani tässä salissa, kun aiheiden valinta, koskien aiheiden valintaa. En ymmärrä, miksi ei ole kiireellistä puhua ja keskustella siitä, miten yhtä parlamentin jäsentä on kohdeltu, joka on vierailut maassa – Liberal International-järjestön puheenjohtajan asemassa. En ymmärrä, minkä takia me emme voi puhua tästä asiasta ja myös puhua uudesta pyrkimyksestä latinalaisessa Amerikassa yrittää muuttaa sattumanvaraisesti maan perustuslakia ja estää perinne, joka on aina ollut voimassa yhdestä tai kahdesta virkakaudesta, mitä tulee maan päämieheen. Jo nyt arvo, arvon ystävämme täällä ovat puhuneet neljästä muusta aiheesta. Ja minä kysyn, milloin me puhumme näistä neljästä muusta aiheesta, kun meillä on kuitenkin vain kolme aihetta täällä. I'm sorry. Herra Rakas teillä on vain yksi minuutti puheaikaa, olen pahoillani. Kiu. Kiitoksia. Justas Paletskis. For one minute. Yksi minuutti. Puhemies, minä tuen ryhmäni kantaa siinä, että tämän asian ei pitäisi olla esityslistalla, koska meillä on paljon akuutimpia ja tärkeämpiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Jos eh, nyt kerran puhutaan ylipäätänsä Nicaraguasta, niin täytyy sanoa, että tämä on valtio, joka on yksi eniten eh, velkaantuneista, yksi köyhimmistä latinalaisessa Amerikassa, ja että tämä kommunistinen eh, kokeilu ja neoliberaalikokeilu, ne eivät ole onnistuneet. Tämä on valtio, jossa, eh, johon supervaltiot, eh, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto aina puuttuivat ja joka ei koskaan pääse pois sisällissodasta siellä on valtapolitiikan tendenssi ja meidän pitäisi tuomita se, mutta tätä on Euroopassa. Edustaja Maisner, yksi Puhemies, täällä on sanottu erilaisia asioita. Ensinnäkin, että tämä on väärä aihe, koska on kiireellisempiä aiheita maailmassa. Paikkoja, joissa on enemmän ihmisoikeusrikkomuksia, se voi olla, mutta me jo eurooppalaiset, jotka haluamme varmistaa, että ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia noudataan ympäri maailmaa, esimerkiksi lehdistön vapautta, niin meidän täytyy huomioida, jos jossakin nämä vapaudet ovat vaarassa ja puolustaa sitä. Täällä sanotaan, että Friedrich Naumann säätiö oli mukana vallankaappauksessa. Minä FDPn jäsenenä haluaisin ehdottomasti kieltää tämän. Ja lisäksi täällä sanottiin, että että eh, Naumanille häntä syytettiin siitä, että hän puhui avoimesti vallankaappauksesta ja siksi hänet karkotettiin maasta. Jos hän ei saa puhua vapaasti eri aiheista, tämähän liittyy sananvapauteen ja lehdistön vapauteen. Onko tämä syy eh, karkoittaa joku maasta, jos hän vain haluaa keskustella jostain aiheesta? Eihän voida sanoa, että tämän takia ihminen voidaan karkoittaa maasta, koska hän haluaa keskustella asiasta. Tämä on minun mielestäni väärä lähestymistapa. Paljon kiitoksia edustaja Meissner. Ja lopuksi Charles Tannock, yksi minuutti. Nicaragua... Puhemies, Nicaragua on edelleenkin yksi köyhimmistä maista. Latinalaisessa Amerikassa seikka ja Ortega presidenttinä ei ole pystynyt parantamaan tilannetta maassaan huolimatta valtavista sosiaalisista utopistisista lupauksistaan kun hän otti virkansa vastaan. Tämä ehdottaisi, antaisi ymmärtää, että se tarvitaan nyt johdonmuutosta. Maan perustuslaki sallii sen, että presidentti palvelee vain yhden kauden joskus. Tämä on viisasta tällä alueella, joka on erittäin epävakaata, mutta Ortega jälleen kerran osoittaa halveksuuntaansa demokraattisuutta, oikeusvaltion periaatetta vastaan, kun rikkoi oikeutta vastaan. Tämä ei ole mitenkään erilainen kuin Hugo Chavez Venezuelassa esimerkiksi. Molemmat miehet ovat tehneet nimeä itselleen tällä tavalla, mutta nyt on tuntuu tällaisia sotaherroja vasemmistossa itsestään. Tämä, he uhkaavat demokratista vakautta ja aiheuttavat kaaosta myös naapurimaassa Hondurasissa. Ortega on monta kertaa pettänyt kansansa. Jos todellakin uskoo vapauteen ja demokratiaan, niin emme voi olla ohittamatta nikaragualaisten kärsimystä asiassa. Kiitoksia. Listallani on vielä herra Bütikhofer, yksi minuutti. Ihan lyhyesti, yksi tulos on syntynyt tästä vähän vaikeasta keskustelusta. Alderyhmän ryhmän kollega Saksasta juuri äsken epäsuorasti myönsi, että todellakin näissä keskusteltiin vallankaappauksesta. Hän sanoi tämän sanomalla, että kaikesta voi keskustella, myöskin vallankaappauksesta. Tämä on minun mielestäni mm, hyvin asioita selkiyttävä mm, asia ja olen kiitollinen siitä. Ja nyt komission puheenvuoro. Kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on sitoutunut vaikeaan vuoropuheluun tämän maan kanssa, jotta voitaisiin pitää kiinni demokratiasta ja palauttaa kansalaisten luottamus maan demokraattisiin instituutioihin. Samaan aikaan Euroopan unioni yrittää pitää tasapainoa pitkäaikaisten sitoumusten välillä, jotta voidaan tämän kehittyvän maan ja Keski-Amerikan vakautta ja demokratiaa tukea. Marraskuussa 2008 pidettiin kunnallisvaalit, joita syytettiin laajalle levinneistä vaalivilpistä ja tämän jälkeen ö, kansainvälisten avu, avunantajien luottamus nykyhallitukseen on tippunut alhaisimmillaan koskaan. Avunantajayhteisö on jatkuvasti tarkastellut uudelleen apujärjestelmiään ja suunnannut uudelleen varoja tai jäädyttänyt avun antoa. Komission jäsen Ferrero Wallner teki päätöksen jäädyttää kaikki budjettituki Nicaragualle ensimmäinen ensimmäistä 2009 ja tätä ennen käytiin keskustelua jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa. Useiden yhteydenottojen jälkeen Nicaraguan viranomaisiin, jotka vakuuttivat komissiolle, että ryhdytään korjaaviin toimiin. Lokakuun alussa maksettiin 10 miljoonaa euroa yksittäisenä maksuna koulutussektorille talousarviotukena. Tämä edustaa pientä osaa jäädetöityistä varoista, joita on 6 miljoonaa euroa. Kehitysministerien neuvostossa viime viikolla kritisoitiin siitä, että aikaisemmin jäsenvaltioiden kanssa ei tästä etukäteen keskusteltu. Menemättä nyt mitenkään yksityiskohtiin, niin on tärkeää, että me voimme tehdä tällaisia päätöksiä ja meillä on menettelytapa, jolla varmistetaan, tai ainakin yritetään varmistaa, että Euroopan komissio ja jäsenvaltio kulkevat samaa tietä. Niillä on samanlainen näkemys yksittäisen valtion osalta. Jos loppujen lopuksi tämä nyt ei ole mahdollista, niin silloin ö, kukin taho voi te- toimia niin kuin parhaaksi näkee. No niin. Nicaraguan hallitus on ilmoittanut, että seuraavilla, seuraavissa aluevaaleissa 2010 ja parlamentinvaaleissa 2011 sallitaan kansainväliset vaalitarkkailijat. Hallitus on jo virallisesti kutsunut Euroopan unionin vaalitarkkailijaksi. Ja hallitus on myös äh, sitoutunut parantamaan väestörekisteröintiä ja vaalilainsäädäntöä niin, että se on uskottavaa. Toisaalta äskettäiset kehityskulut kuuteen esimerkiksi perustuslaki, tuomioistuimen päätökset äh, kyllä luovat vakavia varjoja uskottavuuden ylle. Ja maanantaina 22. marraskuuta Troikka ilmaisi huolensa tapahtumista. Näiden sitoumusten, sitoumuksista kiinni piitto tulee olemaan äärimmäisen tärkeää talousarviotukiohjelmien jatkumiselle. Me jatkamme lähes yhteistyötä EUn jäsenvaltioiden samoin kuin Euroopan parlamentin kanssa. Aivan niin kuin tämä keskustelu eh, osoittaa, onko tämä nyt oikea aikainen keskustelu vai ei, niin tästä täytyy parlamentin itsensä sitten päättää. Kiitos. Thank you, Commissioner. Now to debate the... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt keskustelu Nicaraguasta on päättynyt ja äänestämme tästä tämän päiväisten keskustelujen päätteeksi. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Neljä päästöslauselma ehdotusta Laosista ja Vietnamista.